minuutin puheenvuorot esityslistalla, eli artiklan 150 mukaiset, työjärjestyksen 150 artiklan mukaiset puheenvuorot. Ja puheenvuoropitäjiä on myöskin informoitu siitä, että täytyy noudattaa puheaikaa, koska aina ollaan hyvin kiinnostuneita asiasta. Ensimmäisenä puheenvuoron pitäjänä on rouva Estaras Ferragut. Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia rouva puhemies. Lissabonin sopimus artiklassa 13 ottaa huomioon talous- ja sosiaalikysymykset alueellisella ja territoriaalisella tasolla. Lisäksi myös solidaarisuuden ja tasapuolisuuden. Siellä puhutaan harmonisesta kehityksestä, joka pyrkisi vähentämään eri alueiden epätasa-arvoa Espanja hallitus on ilmoittanut siitä, että se tulee vähentämään lentoja Baleaareille, Kanarian saarille, Seutaan ja Meliaan. Mutta nämä lennot, nämä yhteydet ovat elintärkeitä mainituille alueille, koska lennot ovat tärkein ja usein ainut mahdollisuus yhteydenpitoon ja alueellisen kehityksen kannalta nämä yhteydet ovat elintärkeitä ja haluan korostaa tätä asiaa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Meski, yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tiedämme, että valehtelu on paha. Kun joku puhuu eikä noudata ähm, sitä, mitä on luvannut, niin silloin kyseessä on petos. Kuusi vuotta sitten, kun Latvia neuvottelu, neuvotteli EUn jäsenyydestä, niin eh, silloin EUn laajentumiskomissaari lupasi, että kansalaisten ongelmat ratkaistaan, mutta tätä kysymystä ei ole vieläkään ratkaistu. Latvia on jo pitkän aikaa ollut EUn jäsen, mutta 300 000 Latviassa asuvaa henkilöä, niin heillä ei ole statusta. Minusta tuntuu, että valehtelusta on tullut muotisana. Eh, ehkä minä olen väärässä, mutta jos minä olen väärässä, niin silloin se se on hyvä. Kiitoksia siitä, että kuuntelitte. Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi Chris Davis, olkaa hyvä. President, we've many times discussed the problem of Gaza and the economic blockade that is uh, maintained by... Puhemies, täällä on usein puhuttu Israelin tilanteesta ja kurjuudesta siellä. Kesän aikana kaksi maan ennätystä lasten kohdalla tuli 700 tuhatta lasta siellä leikkiä pelasi koripalloa ja saman verran leinätti leijaa. Tämä johtuu kaikki kesä, siitä, että se on järjestetty kesäleirejä lapsille jotta heillä on jotakin tekemistä oloissa, jotka ovat erittäin kuuret, kuten tiedän. Toivottavasti parlamentti haluaa onnitella heitä tästä saavutuksestaan ja toivottavasti muistatte itsenne siitä, että puolet kaasalaisista on alle 18-vuotiaita, ne eivät ole ketään äänestäneet, eivät ole vastuusta mistään ongelmista tai konflikteista tällä alueella. He vain pyrkivät saamaan aikaan tavallista elämää ja täyttämään toiveensa. Ja kiitän myös UNRWA ja sen järjestöjä ja kaikkia palestinalaisia, jotka ovat tehneet nämä kesäleirit mahdollisiksi siellä. Kiitoksia. Nun kann Herr Alfon. Kiitoksia ja seuraavaksi Alfonsi. Oui, Madame la Présidente, excusez-moi. Si, c'est bon. Euh, la presse internationale Kansainvälinen lehdistö on kertonut uu, hyviä uut, uutisia Paskimasta yksi te, et, etalta. Eta on ryhtynyt julkisen aloitteeseen ja haluaa saada rauhanomaisen poliittisen ratkaisun tila, tilanteeseen. Tämä pyrkii lopettamaan sotatoimet. Tämä on enemmän kuin lehdistön jatkuvasti vaativa tulitako ja haluaa paikalle kansainvälistä valvontaa ja EUlla on tässä oma tärkeä roolinsa EU on antanut huomattavan panoksen jo aikaisemmin, kun on toteutettu ja vahvistettu rauhanprosesseja vuonna 2008. Äh, Baskimaassa myös EUlla on oma vastuunsa, se on erittäin suuri vastuu, jotta toivo, joka nyt on herännyt, ei törmää äh, e-, ennakkoluuloihin Euroopan parlamentin tai valvoa sitä, että se tarttuu kaikkiin mahdollisuuksiin, jotta rauha etenee Euskadissa, Baskimaassa. Puhemies, korostan vielä, että Baski konflikti tapahtuu EUn alueella. Se on va- vakava paise demokratialle ja meidän kannattaa pyrkiä löytämään rauhanomainen ratkaisu. On nun... Kiitoksia. Seuraavaksi Fox. Thank every member... Kiitos kaikilla EUn jäsenvaltioilla on ongelmia, julkisia varoja leikataan huomattavasti ja verojen maksajien joutuvat kuitenkin eh, maksamaan EUn toimista vuosi toisensa jälkeen. Ja meidän täytyisi kysyä, miksi meidän tärkein prioriteettimme ei ole suojella edustamiamme veronmaksajia. On outoa, että kun käytämme rahaa koulutukseen, oikeudellisiin kysymyksiin. Kuitenkin palveluja leikataan jäsenvaltioissa, mutta täällä kurista ei pidetä kiinni. Palkkoja on jäädytetty ja haluaisin tietää, että kuinka solidaarinen komission jäsen on näitä ihmisiä kostaan. Jos kuluja leikataan 200 prosenttia viiden vuoden aikana, niin tämä tulisi tapahtua myös EU-tasolla. Tulisi vaatia, että komissi vähentää menoja ja siirtäisi sitten nämä määrärahat jäsenvaltiotasolle. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Huntis. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η κρίση δανείων στην Ευρωζώνη που οδήγησε τη χώρα μου την... Rahoituskriisi on tehnyt on saanut tilanteen, jossa nyt komissio ja kansainvälinen rahasto, valuuttarahasto ovat tehneet erilaisia ehdotuksia, mutta nämä ovat hyvin epätasapainoisia. Kreikassa esimerkiksi Eläkkeistä on leikattu ja tämä on siis EUn sääntöjen ja IMFn äh, ajamaa politiikkaa, mutta tätä ei kuitenkaan Kreikassa hyväksytä. Tämä on Euroopan tason vallankaappaus ja tämä nojaa artiklaan 122, sitä ei ole parlamentissa käyty läpi oikealla tavalla. Tässä muutetaan toimielimiä ja tämä on aihe, jota Euroopan parlamentin täytyy käsitellä 128 artiklan nojalla. Kiitoksia sitten seuraava puhuja. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia puhemies. Wessansen meppinä on ollut kovan, kovin huolissani, kun kuuntelin Lewandowskin suunnitelmista, jotta brittialennus poistetaan vetoisin häneen. Hän sanoi, että se ei ole perusteltua, koska budjetti on suuresti muuttunut ja alennus ei enää ole perusteltua. Herra Lewandowski, te viittasitte itse itseinä rehellisenä välittäjänä, mutta voitteko selittää, miksi brittejä jatkuvasti pyritään maksamaan enemmän? Mitä rehellistä peliä tämä on? ehkä olette tietoinen, veronmaksajat antavat noin 10 miljardia puntaa EUlle äh, kansainvälisen valtarahaston kautta. Me olemme avustaneet Latviaa, Kreikkaa ja Unkaria, joka taist, jotka taistelevat talousongelmiensa kanssa. Näyttää siltä, että Britannia joutuu maksamaan noin 23 miljardia puntaa e-, edistääkseen euroa. Mitä muuta? Kuinka paljon vielä pitää maksaa? EU pyytää hallituksia leikkaamaan menojaan ja silti vääristyneesti budjetti täällä vain kasvaa ensi kaudella. Kuinka kauan meidän pitää maksaa eurosta ja EUsta? Minkälaisia hyötyjä tästä syntyy? Britannialla olemme mukana väärässä liitossa mukana. The next... Puhemies keskeyttää. Kiitos. Seuraavaksi herra Segeti. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! magyarországon egy hét... Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Unkarissa vietetään Viinin toisen päätöksen 70-vuotispäivää. Unkari sai maita takaisin, joita sillä oli Versain sopimuksen nojalla riistetty. Ja tätä kautta havaittiin, että oli tehty ö, väärä päätös. Minä toivon, että Eurooppa voisi yhdistyä ilman rajoja ja minä todellakin pyytäisin, että Euroopan unioni on avoin, mitä itsemääräämisoikeuksiin tietyillä alueilla tulee. Minä olen itse avannut toimiston ja puhemies katkaisee. Hyvä. Kiitos ja seuraavaksi Nedelcheva. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka on lehdistössä kovasti esillä tällä hetkellä, nimittäin romanien integroiminen Euroopan tämän liittymässä neuvoston komission tekemään keskustelun. Toivottavasti tästä on hyötyä, että komissio pyrkii valvomaan lainsäädännön toteutumista Euroopassa ja että polemiikka, joka on syntynyt, polemiikki, joka on syntynyt Ranskassa jatkuvasti, ole näin populistista. Mitä romanit tällä hetkellä tar- tar- tarvitsevat, ei ole minkäänlaisia riitoja, vaan todellista Euroopassa strategiaa, joka pyrkii löytämään kunnollisen ratkaisun integraatiolle. Tarvitaan koulutusta, pitää pohtia sopeutunutta koulutusta, joka on olennainen osa 2020 strategia, terveydenhoito, lääkehoito, perhesuunnittelu ovat tärkeitä kysymyksiä. Pitää erityisesti löytää pysyvä ratkaisu työmarkkinakysymykseen. Lopuksi tästä voidaan käyttää hyväksi myös tähän tarkoitettua eurooppalaisia varoja. Meidän pitää toimia niin, että jäsenvaltiot käyttävät näitä varoja tietoisesti ja hyvin. Ei pidä menettää tilaisuutta tarttua ongelmaan. Puhemies keskeyttää. Die nächste Rednerin... Kiitos. Seuraavaksi Dancila. Schengen reprezintă un spațiu comun de liberă circulație și consider că România îndeplinește cerințele impuse pentru... Kiitoksia puhemies. Romania täyttää pitää täyttää kriteerit, jotka, joilla on arvioitu tilannetta. Tämä aspekti on jo vahvistettu kaikissa arviointiraporteissa, joita on tehty arviointi viedään loppuun tämän vuoden loppuun mennessä ja tässä yhteydessä olen vakuuttunut siitä, että Romania pystyy tehokkaasti hoitamaan ulkorajojaan Schengenin alueella noudattaen standardeja, joita käytetään muilla Schengen-alueilla. Tämä ei liity kansal- eurooppalaisten kansalaisten liikkumiseen Euroopan alueella, EUn alueella sopimuksessa pitäisi pyrkiä parantamaan romanien asemaa Euroopan alueella, eikä rajoittaa kansalaisten oikeuksia. Mielestäni ei voida hyväksyä sellaista, että tehdään yhteys, roma, nähdään yhteys romaniongelman ja romanian välillä tavallaan. Kiitoksia. Kiitos sitten Bilbao. Gracias, president. Kiitos puhemies. Haluan tuomita sen, mitä länsi Saharassa tapahtui 28. elokuuta. Marokko täytyy tuomata aivan samalla tavoin kuin Hondurasin, Kuuban, Venezuelan ja Israelin sekä muiden tämänkaltaisen maiden tapahtumat. Näin emme ole tehneet. Ja nyt kun puhumme perusoikeuksista, eurooppalaisena ja Baskimaan edustajana minun on sanottava, että ETA ilmoitti tulitauosta eilen, mutta ei kuitenkaan mennyt niin pitkälle kuin toivoimme. Haluamme kuulla, että, että ilmoittaa luopumansa ikuisesti väkivallasta. Ja tämä kaikki on Baskimaan viranomaisten käsissä. Minä tulen työskentelemään kaikissa aloitteissa, jotka tähtäävät näihin toimiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Migalski. pani przewodnicząca! kiedy byliśmy na wakacjach Loma-aikana valitettavasti Venäjällä loukattiin jälleen kerran ihmisoikeuksia. Äh, Ingusitiassa ja Dagestaanissa kidnappattiin ihmisiä Tämä tapahtui 10.31. elokuuta ja ensimmäinen yhdeksättä. Useita henkilöitä pidätettiin. Ja tämän, sitten U2 konsertin aikaan Moskovassa Amnesty Internationalin koju tuhottiin aivan täysin. Ja tämä on todellakin surullista ja meidän täytyisi pitää mielessä, että miten me keskustelemme itänaapurimme kanssa. Kiitos sitten Figreitu. Kiitoksia puhemies. Tänä kesänä määräaikaiset työpaikat lisäsivät työllisyyttä Yli 25 prosenttia kuitenkin eurooppalaisista on, nuorista on työttömänä Eurostatin tietojen mukaisesti. Komissioneuvosto eivät kiinnitä kuitenkaan tarvittavaa huomiota nuorisotyöllisyyskysymykseen. Ja tämä liittyy myös vakaussopimukseen ja ja budjettikuri toimii ja tässä pelataan tavallaan nuoren sukupolven tulevaisuudella. Jo, joissakin maissa, kuten Ranskassa, on ihmisiä, joita on irsonttu joukkoin ja kokonaisia ihmisryhmiä palautetaan maahansa, kuten romaneja, että tämä vain lisää muukalaisvihaa ja rasismia. Tällainen on mahdotonta hyväksyä. Täytyy tehdä selväksi, että loppujen lopuksi voidaan vain, vain vapaasti liikkua voi pääoma ja tavarat. Meidän pitää muuttaa tämä tilanne radikaalisti ja palata ihmisarvoiseen toimintaan. Kiitoksia seuraavaksi Fernandes. Obrigado, senhora presidente. Na União Europeia, infelizmente... Kiitoksia. Valitettavasti Euroopan unionissa näemme joka vuosi, kuinka sadat tuhannet hehtaarit metsää palavat poroksi. Tänä vuonna tämä luku oli, oli yli 100 000 hehtaaria. Jollakin suojelulla alueilla, kuten Prejudication kansallispuistossa, paloi yli 8000 hehtaaria metsää ja Nämä jatkuvat katastrofit tuhoavat perintöä, jota meillä on, ja tekevät todella peruuttamatonta vahinkoa biologiselle monimuotoisuudelle. Euroopan unioni ei investoi riittävästi, jotta se voisi ennaltaehkäistä näitä tulipaloja. Ja monet näistä paloista johtuvat metsäkadosta ja siitä, kuinka on huonolla tavalla hoidettu maatalousmaita. EUn täytyy lähteä ennaltaehkäiseviin toimiin näitä paloja vastaan ja toimia entistä paremmin maaseutualueilla. Kiitoksia. Seuraavaksi Kretu. Împlinesc trei luni de când uh, printre vicepreședințele Parlamentului European se numără domnul Kiitoksia puhemies. Nyt on kulunut kolme kuukautta siitä, kun Euroopan parlamenttiin valittiin uusi varapuhemies, vähän jotkut täällä varoittivat siitä, että tänne valittiin henkilö, joka edustaa separatismia ja alueella ja täällä uudet jäsenvaltiot pyrkivät poistamaan jännitteitä ja pyrkivät va- palauttamaan vakauttamaan tilanteen. Herra Tokes kuitenkin on sovinistinen, kannustaa muukalaisvihan. Hän vie eteenpäin joillakin alueilla Romaniassa automisen hankkeita ja tämä rikkoo yhden jäsenvaltion kokonaisuutta vastaan, kun ajatellaan hänen asenteitaan. Minä pyytäisin, että hänet otettaisiin, hänet otettaisiin pois varapuhemiehen tehtävä parlamentissa. Kiitos sitten Tremosa. President. Kiitoksia puhemies. Last week we fin- Hyvät kollegat, kuten tiedätte, Viime viikolla me päätimme tästä mm, rahoitustarkastuspaketista, josta äänestetään ensi viikolla. Euroopan keskuspankin pääjohtaja nyt on nyt ensimmäistä kertaa myös Euroopan riskijärjestelmän puheenjohtaja. Ja, ja tämä myös tarkoittaa sitä, että herra Trichet on äh, vastuussa. Äh, hänen täytyy vastata kysymykseen ei ainoastaan hintavakaudesta. Minä olen itse liberaali, minä äh, uskon uudistuksiin, en vallankumouksiin, mutta tämän uudistuksen myötä business as usual tulee olemaan vaikeampaa toimielimelle. Next hat das Wort Frau Kiitos sitten Masias. Muito obrigada, Sra. Presidente. Há uns dias, em Aroca, Portugal, foram... Portugalissa kaikki työntekijät keng, kengästehtaalla ovat lähettäneet Täällä gangsterit ovat lähettäneet viestejä. Tässä on rikottu heidän työoikeuksiaan vastaan ja ei ole mitenkään kunnioitettu heidän arvoaan. Kriisin alusta lähtien on tullut valtavasti uusia työttömiä ihmisiä irtisanotaan häpäisellä tavalla. Ja tämä on todellakin järkyttävä sanotaan, että on pitkät perinteet kuitenkin kunnioittaa työntekijän oikeuksia ja minä ki- vaan, että me ryhdymme lisätoimiin ja kysyisin, minkälaisiin toimiin komissio aikoo ryhtyä Pinosil-tehtaalla Portugalissa. Tätä ei voida hyväksyä, että ihmisiä allekirjoitetaan, äh, irtisanotaan sen takia, että olet lähettäneet tekstiviestejä. Higgins. Kiitoksia seuraavaksi Higgins. Kiitos puhemies. Tässä Irlannin pakin tilanteessa on ollut avattavissa suuria ongelmia. Puhutaan jopa 35 miljardista, mutta totuutta ei tiedetä, sitä ainoastaan arvataan Irlannissa, mutta tämä maksaa kuitenkin viikoittain 210 miljoonaa euroa Irlannissa. Ja todellakin tilanne vain pahenee. Ja nyt tällä viikolla yritetään äh, saada lupa jatkaa tätä toimintaa. Minä haluaisin pyytää, että komissio mahdollisimman rehellisesti kertoisi, että pankin ei tulisi äh, nyt lopettaa tämä toiminta kymmenen vuoden kuluessa, vaan kahden ja kolmen vuoden kuluessa. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Muniz. Yes. Kiitoksia puhemies. Tällä hetkellä Chiilessä 33 kaivostyöläistä odottamaan syvyyksissä pelastetuksi tulemista ja me kaikki tuemme heitä. Ja tässä ajattelen myös äh, pohjois Espanjan kaivosteollisuutta ja hiiliteollisuutta, joka sekin täytyy pelastaa. Ja kun äh, komissio ottaa kantaa Espanjan äh, lainsäädäntöön tältä osin ja siihen, kuinka 40 000 perhettä tuetaan ja kuinka tullaan toimimaan hiilen alalla niin, että saadaan aikaan uutta uusia innovaatioita Astorisissa esimerkiksi omalla alueella, niin komission täytyy olla tietoinen siitä, kuinka paljon sen päätös tulee vaikuttamaan. Ja jos päätös olisi tämän kaiken toimialan vastainen, se vaikuttaisi hyvin, hyvin paljon. Kiitoksia seuraavaksi Haglund. Tack fru ordförande. I fjol röstade Europaparlamentets fiskeriutskott mot att förnya fiskeri... Kiitos puhemies. Kalastusvaliokunnassa olemme äänestäneet Gineakonakrin sopimuksen jatkamista vastaan. Siellä on valmistettu ensimmäisiä demokraattisia vaaleja sitten vuoden 1948 ja EU on lähettänyt sinne vaalitarkkailijoita. Tällä hetkelläkin siellä on kollegoja paikalla ja me haluamme seurata vaaleja. Tällaisella alueella valtiota täytyy tukea näissä kysymyksissä. Ja Eurooppa on todellakin merkittävä rooli. Gineakonakrin vaalit ovat näyttäneet sen, että tilanne on ollut erittäin vaikea. Nyt vaalit on siirretty 19.9., koska siellä oli tapahtunut petoksia. Kiitos. The next. Kiitoksia. Seuraavaksi Spreda. Doamna președintă, intervenția mea privește referendumul ținut ieri în Republica Moldova. Puhemies, haluaisin puhua kansanäänestyksestä Moldavian tasavallassa. Ihmiset ovat ottaneet kantaa suoriin presidentinvaaleihin ja näin poliittisesta kriisistä on päästy eroon irti Kisinassa. Kommunistit vaativat boikotoimaan vaaleja, mutta kuitenkaan tarpeeksi tähän ei ole, ja tämä vaikuttikin, niin että tarpeeksi ihmisiä ei osallistu kansanäänestykseen demokraattinen koalitu Kisinassa äh, joutui ylittämään nyt, ylittämään ylpeytensä ja tämän epäonnistumisen, jotta jatkossa pystyy jatkamaan eurooppalaisella tiellään. Se on aivan olennaisen tärkeää ajatellen maan tulevaisuutta. Kiitos. Ivan. Kiitoksia sitten Ivan. Herr Kollege. Olkaa hyvä. Genau, Sie haben das Wort. Äh, Ivan Katalin. Äh, așa cum ați auzit, äh, republica moldova se află într un blocaj politic de mai bine de un an de zile cu toate acestea știm cu toții că a făcut pași uriași către un. Olemme tästä tilanteesta Moldaviassa olemme varmoja siitä, että maa on edistynyt huomattavasti Euroopan integraation tiellä kansanäänestys, joka eilen pidettiin, olisi voinut saada maan eroon tässä poliittisessa partitilanteessa, olisi voinut lähentää sitä enemmän EU-hun. Näin, tämä ei kuitenkaan ollut mahdollista, mutta en ole siltä mieltä, että tässä kommunistit, kommunistit olisivat, olisi jotenkin voittaneet. Tämä on vain yksi este eurooppalaisella tiellä. Mutta mielestäni pitää tukea tätä maata, jatkossakin pitää sitä rohkaista, koska maa on osoittanut eurooppalaista pyrkimystään selvästi. Kiitos. Kiitos sitten kasak. Госпожо председател, протестът на имамите и мюфтиите от всичките 1200 мусулмански настоятелства в България, който за... Bulgariassa muslimit ovat protestoineet viime lauantaina suurmuhtin päämaja piiritettiin Sofiassa. Ei, virkamiesten ei annettu päästä rakennuksen asti muhteet äh, kokosivat olivat kooneet valtavasti mm, allekirjoituksia, joka puolusti mm, legitiimiä järjestelmää. Ja nyt tämä tilanne osoittaa, että oikeus- on toimivalta on toiminut väärin tätä uskonnollista yhteisöä vastaan. Pyytäisin, että tarkistettaisiin aivan erityisellä tavalla, mitä siellä on tapahtunut. Pyytäisin, että komissio ryhtyy tähän. Kiitos, koska Ehrenhauser onkin paikalla, hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. E Kiitos. Aivan lyhyesti EUn virastoista. Minä esittelin pienen taskukirjan Viinissä tänään koskien EU-virastoja ja analyysistä kävi ilme, että seuraavana vuonna tulemme saamaan 40 lisää virastoa toimeenpanevia virastoja muun muassa ja vuosittain me käytämme 1,7 miljardia ja noin 7 000 virkamiestä tekee töitä näissä virastoissa. Tässä on todellakin syntynyt huomattavia ongelmia. Ne ovat pöydällä ja nyt me tarvitsemme ratkaisua. Ja tässä taskukirjassa muotoilin 11 kohdan ehdotukseen, miten me voisimme säästää 500 miljoonaa euroa vuosittain. Tätä voitte aivan ilmaiseksi tilata sen netistä. Kiitos. Kiitoksia sitten Mikolasik. Dankeschön. Vážený, vážená pani predsednička, kolegyne ja kollegovia. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Traaginen tapahtuma viime maanantailta Bratislavassa vaati kahdeksan ihmisen hengen. Tämä tapahtuma oli shokki koko Slovakialle. Kyseessä oli tapahtuma, jossa 15 ihmistä haavoittui ja kahdeksan ihmistä todella menetti henkensä. Ja kyseessä oli todennäköisesti henkisesti sairas ihminen, joka tämän teon teki, taustalla saattoi olla rasistiset vaikutet. Hallitus tutkii nyt tätä tragediaa ja se tekee kaikkensa, jotta kansa olisi paremmin turvassa. Ja se keskittyy erityisesti tiettyihin kriisipisteisiin. Puhemies keskeyttää. Kiitos. Seuraavaksi Form. Uh, thank you, uh, uh, President. As... Kiitoksia puhemies kun ajatellaan valtioiden menoa, menoja, haluaisin korostaa, mikä rooli EUlla voi olla elpymisessä. EUlla on monia tärkeitä rahastoja varoja käytössä mukaan lukien FP, seitsemäs puiteohjelma ja tietenkin rakennerahastot maatalousrahasto. Onko näitä käytetty hyvin? Tänään saimme kuulla, että vain 107 miljoonaa e, e, euroa on annettu Walesin yli 50 miljoonaa puntaa. Tästä rahoitusta tulee e, maatalousrahastossa. Tämä on tärkeä hanke ja va- vaikuttaa tämän maan tulevaisuuteen monien sukupolven ajan. Haluaisin onnitella kaikkia asiaan osallistujia ja meidän pitää varmistaa, että tämän tyyppinen rahoitus jatkuu vuoden 11 jälkeen usein rahoituskehysten aikana vuoden 13 jälkeen. Kelly. Kiitos. Ja lopuksi herra Kelly. Uh, mm, energian saatavuus on erittäin tärkeä osa 2020 strategiaa on vaikea nähdä, miten näihin tavoitteisiin päästään. Totta kai jäsenvaltiot pyrkivät niihin, mutta jos näihin tavoitteisiin päästään, niin kuitenkin me olemme vielä riippuvaisia kolmansien maiden energiasta. Nyt on kahdenkeskisiä sopimuksia, pitäisi saada aikaiseksi monenkeskisiä sopimuksia. Ja minä toivon, että pääsemme tilanteeseen niin kuin kalastuspolitiikassa tai kulttuuripolitiikassa. Me tarvitsemme todellakin yhteisen energiapolitiikan ennen kaikkea, kun puhutaan kolmansista maista. Meidän täytyisi taata energian saatavuus. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes. Kiitoksia. Seuraavaksi Sabu alimentaia ne afectează puternic. puhemies. Ravinto vaikuttaa fyysiseen, henkiseen kehitykseen ja terveyteen pitkällä aikavälillä. Ravinto, joka ei ole terveellistä, voi aiheuttaa diabetesta, sy- syöpiä, sydän- ja verisuonisairauksia. on erittäin tärkeää saada myös asianmukaista koulutusta ravintokysymyksiä, erityisesti lasten kohdalla. Kouluilla voi olla olennainen rooli, kun edistetään terveitä elintapoja ja ravitsemustapoja. Haluaisin kuitenkin varoittaa haitallista vaikutuksista, joita syntyy siitä, että liitetään leluja jonkun tyyp, tietyn tyyppisiin aterioihin. Siis puhun tietenkin äh, roskaruosta. Mielestäni komission pitäisi mahdollisimman nopeasti tarttua asiaan. Papa Nikolaou. Kiitoksia seuraavaksi Papa Nikolaou. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όλοι μας τονίζουμε την ανάγκη για επένδυση στην παιδεία, στην κοινωνία της γνώσης. Kiitoksia. Koulutus on äärimmäisen tärkeää, jotta yhteiskunnassa vallitsee tietty johdonmukaisuus meidän täytyy kuitenkin katsoa, mitä koulukirjoissa, oppikirjoissa lukee. Esimerkiksi Kreikassa kolmannen asteen koulutuksessa kokeissa oppilaan pitää saada kymmenen pistettä kahdesta kymmenestä jotta hän pääsisi kolmannen, pääsisi kolmannen asteen koulutukseen, mutta nyt näitä, näitä tenttejä ollaan poistamassa. Joten äh, näin opiskelija voi päästä yliopistoon jopa 0,9 pisteellä 20. Siksi meidän täytyisi nyt yhdenmukaistaa koulutuksen pääsyä Euroopassa. Seuraava puhuja, kiitos. Kiitos. Nyt olemme saaneet hyviä uutisia ja taloustilanne on paranemassa. Unkarin talousnäkymät ovat myös parantuneet, mutta se, miten eh, tilannetta arvioidaan Unkarin ulkopuolella, niin se on huonontunut. Korkoja on pyritty laskemaan ja tämä on johtanut siihen, että Äh, unkarilaisten tilanne on yhä huonompi ja saattaa jopa olla, että jotkut henkilöt joudutaan karkottamaan omista asunnoista. Me tarvitsemme luottamusta Unkariin ja investoijien täytyisi arvioida Unkarin tilanne uudestaan. Tämä koskee puolitoista miljoonaa ihmistä tämä ongelma. Kiitos. Sitten Regna. Danke la macarena ist nicht nur ein lebensfroher tanz sondern auch eine kleine stadt im herzen Kiitos. Macarena ei viittaa ainoastaan tanssiin, vaan se on Kolumbiassa oleva kaupunki ja surullisen kuuluisa. Vuonna 2009 sieltä löydettiin saastunutta vettä ja sieltä kuulin, että löydettiin 2000 nimetöntä ruumista. La Macarenassa järjestettiin kuuleminen ja tämä jatkui päiväkausia ja ihmiset kertoivat sukulaisistaan, joita oli uhkailtu kuolemalla ja raiskattu. Me näimme tämän, tämän haudan ja kuulimme, ketkä siihen olivat osallistuneet. Kolumbiassa väkivalta ja 90 prosenttisesti rankaisematta. Ja jos nyt teemme vapaakauppasopimuksen Kolumbian kanssa, niin se rikkoisi ihmisoikeuksia. Äh, Kiitos. Seuraavaksi Rova Guillaume. Kiitoksia Puhemies, haluaisin vielä kerran korostaa Säkinen Muhammad Astianin tilannetta, joka on tuomittu kuoleman kivittämällä. Hänet on varsa, että hänet varsin pian varmasti kivitetään. Hänet on tuomittu ylimääräisiin ruoskanniskuisiin, josta kerrottiin brittiläisessä. Tässä oli kuvassa kuitenkin toinen nainen tämä ei mitenkään muuttanut tuomiota. Suuri sotilasliike on noussut puolustamaan häntä ja on tuomittu tällainen hirvittävä toiminta. Mikä maa tällä vuosisadalla voi määritellä, minkä kokoisella kivillä pitäisi ihmistä kivittää? Kansainvälinen yhteisö on voinut estää viime vuosina kivityksiä meillä on velvollisuus poliittisena vastuullisena kansalaisina, ihmisinä pyrkiä estämään tämä, joka ei ole mitään muuta kuin murhaa. Vetoan, että EU lähtee liikkeelle pelastamaan Sakinea. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana esityslistalla on Portasin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston rahoitus ja toiminta. Esittelijä saa nyt neljän minuutin puhe, puheenvuoron.